Vamos a continuar. Nyt me jatkamme istuntoa. Hyvät edustajat, olkaa hyvä ja istuutukaa. Voimme jatkaa työtä. Seuraava esityslista kohta on komission julkilausuma 15. heinäkuuta 2015 tehty päätös energian kesäpaketista. Seura- siitä komission nimissä komission jäsen se